So, es sind drei Kollegen anwesend. No niin, kolme kollegaa läsnä. Ehdottaisin, että käynnistämme esityslistan kohdan numero 18, jossa on kysymys energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset. Me olemme kutsuneet komission tänne paikalle Me olemme esittäneet kysymyksen työjärjestyksen mukaisesti ja annan sitten saman tien puheenvuoron komissiolle, niin että he voivat alustaa ja sitten käymme keskustelun molempien kollegoiden kanssa. Olkaa hyvä. Kiitos. Olen Karlo Petinelli vastaan tästä kestävästä kehityksestä ja tutkimuksesta niin ja vastaan myös tästä ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista ja siitä koskevasta direktiiviä, direktiivistä. Kiitokset tästä kutsusta. Nyt saan kertoa teille tämän direktiivin uudelleen tarkastelusta. Kuten tiedätte, joulukuussa 2012 komissio on hyväksynyt tiedonannon tästä ehdotuksesta ja pää johtopäätöksemme olivat juuri ne, että tämä direktiivi on toiminut suhteellisen hyvin, vaikka onkin tiettyjä haasteita vielä edessämme, mutta siihen ei tarvita sen suurempaa lainsäädännöllistä muutosta. Tässä täytyy puhua täytäntöönpanon vahvistamisesta, eli paremmasta tietojenkeruusta ja lyhyemmästä erityissääntöjen hyväksymisestä erityistuotteille ja parempaa markkinoiden valvontaa. Ja tässä tarvitaan tiivimpää yhteistyötä kaikkien osapuolten, eli ympäristöjärjestöjen, teollisuusalan edustajien ja jäsenvaltioiden kanssa. Tässä on epäsuoraa suoraa vaikutusta energiankulutukseen ja, ja sillä on selkeitä ympäristövaikutuksia, jotka voidaan tällä ekologisella suunnittelulla ja siihen liittyvällä direktiivillä vähentää. Tässä täytyy tarkistaa näiden vaatimusten täyttäminen myös Euroopan unionin ulkopuolella tuotetuista tuotteista ja tässä osapuolet ovat samaa mieltä. Ja siitä syystä me olemme päästäneet pitää kiinni nykydirektiivistä kaikkia ekosuunnittelulle asetettavia ehtoja, erityisesti täytäntöönpanon vaikutusta, ei olla vielä pystytty arvioimaan, koska tämä aika, jolloin tätä on transponoitu, on vielä liian lyhyt. Ja tässä esimerkiksi sähkötuotteiden merkinnät, niiden tarkastaminen on ajateltu jätettäväksi vuoteen 2014. Tässä vuodet 2012 ja 2014 työsuunnitelmaamme on jaettu kahteen osaan. Toisaalta meillä on tuo, nuo prioriteettituotteiden luettelo ja toisaalta meillä on sitten taas täytäntöönpanon parantaminen juuri niillä aloilla, joista äsken teille kerroin. 2012-2014 siis alkoi joulukuussa 2012 ja siinä on seitsemän tuoteprioriteettiryhmää, joihin komissio on päättänyt tehdä tutkimuksen seuraava, seuraavien vuosien aikana. Pyritään jo e, e, ennalta ehkäisevässä vaiheessa, valmistavassa vaiheessa löytämään kaikki ratkaisut näihin, eli tämä on meidän lainsäädäntömme prioriteetti ja tätä, t- tähän tulee myös tuo standardisointityö, työ lainsäädäntötyön rinnalle. Komissio jatkaa tätä standardointityötä. Parlamentin ympäristövaliokunta toivoo, että komissio arvioisi tätä ekosuunnittelua myös hanoille ja muille vastaaville. Ja tässä kohta puoliin ryhdytään tällaiseen valmistelevaan tutkimukseen veden käytöstä. Ja tuo, tuo, tuo Espran tutkijat osallistuvat tähän komissiovirastosta siis. Ja sitten mietitään, onko syytä muuttaa näin tämän tyyppisten tuotteiden sääntöjä. Sitten kyse on sähkökaapeleista, älylaitteista, ikkunaan, tiivisteistä ja sen sellaisista tulevat seuraavien viikkojen aikana tutkimusten, tutkimusten kohteeksi. Esimerkiksi meidän täytyy välttää kuitenkin sitä, että me emme aihe- saa päällekkäisiä tuloksia e-, erilaisille ikkuna, ikkunoille ja lämpöeristeille, emmekä myöskään tee niistä päällekkäistä tutkimusta. Tässä tarvitaan hyvin paljon koordinointia sekä komission sisällä että kaikkien muiden osapuolten kanssa. Puheenjohtaja, lopuksi haluaisin huomauttaa, että seuraavien kolmen vuoden aikana meillä on kovasti työtä, mutta tämä työ on hyvin mielenkiintoista. Meidän täytyy hyväksyä noin parikymmentä uutta asetusta ja sääntöä ja vahvistaa Euroopan markkinoiden valvontaa valvontaa ja tätä standardisointihanketta. Tässä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, ja niihin voimme päästä ainoastaan yhteistyöllä. Ja uskon, että parlamentin ympäristövaliokunta toivoo meitä kaikessa työssämme ekosuunnittelussa. Kiitokset. Kiitokset, herra Petrinelli. Täällä on kaksi muutakin edustajaa komissiosta, joille annan puheenvuoron, mikäli te niin haluatte. Haluaako? Ei. Selvä. Eli lähdemme, heittäydymme keskustelemaan näiden kahden kollegan kanssa. Peter Liisse, vähintään 10 minuuttia puheaikaa. Ja Paavo Pak haluaa myös puheaikaa. Peter Liise, ole hyvä. No, minä haluan nyt heti aluksi puhua 10 minuuttia, koska uskon, että emme voi ottaa kantaa komission ehdotuksen yksityiskohtiin ennen kuin ne ovat tiedossa. Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi on erittäin tärkeä väline. Ja periaatteessa minäkin katson, että se on osoittautunut tarpeelliseksi. Siinä on, se tuo paljon säästöpotentiaalia ja useimmissa tapauksissa tästä ei koidu haittaa kuluttajalle, vaan pikemminkin tuotteita teknisesti jatkuvasti kehitellään ja parannetaan, ja tämä on hyvä tie, jolle nyt on lähdetty. Pidetään esiin kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että yleistä julkista keskustelua käytäisiin. Sitä usein aliarvioidaan silloin, kun on kyse ilmastonsuojelusta ja tällaisesta niin, meidän pitäisi pyrkiä siihen, että ekologisia tuotteita tuotetaan Euroopan markkinoilla. Useat kollegat ovat puhuneet tästä hiilijalanjäljestä useimmissakin keskusteluissa ja kysymys on edelleenkin avoinna, kuinka me voimme jotenkin arvioida tuontituotteita sen osalta, ovatko ne ympäristöystävällisiä ja ilmastoystävällisiä. Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi on tässäkin hyvä väline. Tietysti täytyy ottaa huomioon se, mitä tuotetaan Euroopan markkinoilla, mutta toisaalta myöskin kun tarkastelen eurooppalaisia tuotteita, kiinalaisia, amerikkalaisia ja muita tuottajia ja tuotteita, tuotteita. Täytyy tarkastella, voidaanko niitä jotenkin arvioida. Minua hieman huolestuttaa se, että ensimmäinen toimenpide, johon me nyt ryhdymme yhteispäätöksessä ja pidämme sitä painopistealueena tässä parlamentissa vuonna 2000 2005 vuodelta, silloin kun hyväksyttiin ensimmäinen ekologista suunnittelua koskeva direktiivi, että nyt on kestänyt näin pitkään ennen kuin on päästy asiassa eteenpäin. Tämä olisi pitänyt hyväksyä jo kauan aikaa sitten. Vuodesta 2005 lähtien tätä on lykätty ja lykätty, mutta toivottavasti nyt pikkuhiljaa tähän nyt päästään vihdoinkin. Ensinnäkin lämmitys ja sitten toiseksi lämmin vesihuolto Näitä asioita nyt on työstetty ja toivoisin, että komissio yksityiskohtaisesti kertoisi meille, mihin se on tullut johtopäätöksissään. Ja yhä enemmän kauppaa käydään internetin välityksellä ja esimerkiksi ostaa television tai jääkaapin internetin välityksellä ja sitten ei olekaan tyytyväinen, niin mitä sitten tehdään? Komissio työstää tätä kysymystä ja tästäkin kuulisi meidän yksityiskohtaista tietoa. Herra pääjohtaja totesi, että ympäristövaliokunta toivoo, että saataisiin asetus, joka koskee myöskin suihkuja. En minä tiedä, mitä me olemme täällä päättäneet. Tiedän, että jotkut kollegat tätä kyllä peräänkuuluttavat, mutta ainakin kansanpuolueen jäseninä tässä valiokunnassa on todeta, että me emme tällaista halua. Katsomme, että tämä olisi jopa vaarallista. Minä tuen kyllä ekologista suunnittelua koskevaa direktiiviä täällä ympäristövaliokunnassa olen taistellut esimerkiksi hehkulampujen kieltämisen puolesta. Katson kuitenkin, että tiedottaminen on ollut vaikeaa ja yksityiskohdista ei ole tietoja, kun on kyse suihkuista ja vesihanoista. Näihin liittyy vielä yksi lisäongelma, joka ei liittynyt näihin energiansäästölampuihin tai hehkulampuihin. Minun tietojeni mukaan ei ole olemassa yhtenäistä EUn tasoista merkintäjärjestelmä, joka koskisi suihkuja ja hanoja. Ja mikäli kuluttaja pitäisi vapaaehtoisesti saada käyttämään tällaisia vettä säästäviä suihkuja, niin minun mielestäni ei tässä pitäisi lähteä kieltämään tietyn tyyppisiä suihkuja. Kansanpuolen nimessä haluaisin todellakin todeta keskustelun Richard Zebrin muiden kanssa, että me emme tällaista halua. Ja mikäli te sanotte, että ympäristövalikunta haluaa tällaista, tilannetta, niin tästä pitäisi keskustella ja laatia päätöslauselma ja katsoa, mikä, mille kannalle enemmistö sitten kaatuu, mutta ei te voi sanoa, että ympäristövaliokunta tätä toivoo. Meidän täytyy keskittyä sellaisiin toimiin, jotka ovat yleisesti hyväksyttäviä ja joista ei kuluttajalle koidu haittaa, mutta kun on kyse suihkuista, niin tilannehan on sellainen, että ne ovat laadullisesti erilaisia olipa sitten kyse vettä säästävästä suihkusta tai tavallisesta kyse myöskin laatukysymyksestä, eikä kuluttaja voi ryhtyä tällä tavalla manipuloimaan, ei tämä tällä tavalla toimi. Siksi vetoisinkin sen puolesta, että tässä yhteydessä komissio vielä osoittaisi jonkinlaista pidättyväisyyttä ja saisi tämän merkintäkysymyksen mahdollisimman nopeasti aikaan, mutta ei tätä asetuksia pidä ryhtyä kieltämään tällaista. Kiitos Peter Lisästen, Pavel Kok. No, Pardon. <laughs> Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, určitě. Kiitos, eh, puheenjohtaja. Tämä direktiivi on hyvin hyödyllinen kuluttajille. Haluaisin kommentoida yhtä erityistä asiaa, nimittäin tietokone, te, tietokonelaitteiden jätteiden merkitseminen. Minua kiinnostaa komission mielipide. Mikä on teidän arvionne tästä asiasta? Olen erityisen kiinnostunut teidän näkemyksestänne mediakattavuudesta tässä asiassa, koska esimerkiksi Tsekin tasavallassa on suhtauduttu varauksella tähän IT-merkintäkysymykseen. Toinen kysymys. Oletteko te jo arvioineet high-tech-laitteistot, koska tämä pitäisi, tämä ei kuulu tämän, tähän merkintään? No, haluaako joku muu vielä tähän puheenvuoron? Öm, esimerkiksi pölynimureistahan käytiin viime tai käytiin keskusteluja viime viikolla tehtiin jokin päätös liittyen tällaisten laitteiden energiatehokkuudesta ja e- ekodirektiivistä. Eli millä tavalla jokin tuote luot, luot, ähm, määritellään. Eli äh, on hienoa, että on eurooppalaiset standardit äh, esimerkiksi näille äh, pölyn imureille ja kuinka tehokkaita ne ovat, jos tämä pölynimuri on energiatehokas A+, mutta kuitenkin siinä on vähemmän vatteja kuin jossain toisessa, joka ehkä muuten sitten olisi tehokkaampi, niin se on hieman epäloogista. Voinette tähän jotain myös sanoa jotain liittyen nimenomaan näiden pölynimureiden luokitteluun. Tästä minulle on esitetty kysymys ja ehkäpä voisitte täällä nyt julkisesti käsitellä tätä asiaa. Miten pitkälle tässä on kokemusta vai onko tässä ihan vain katsottu sähköpuolta ja näitä laitteita ja niiden tehokkuutta ja suhteessa tähän energiatehokkuuteen? Koska yleensä katsomme aina tätä komission kaavaa ja sitten laskemme itse paperille ja katsotaan. Minä en nyt oikein ymmärrä tämä 0,2, kun se oli tämä pölyn imemiskyky vai tätä, tätä täytyy vielä minusta miettiä, jotta sitä voitaisiin muuttaa vielä. No niin, nyt sitten annan komissiolle puheenvuoron mahdollisuuden vastata herra Liisen ja Pokin kysymyksiin. Thank you, Chair. I'm Paul Hobson, from DG Energy, um, and we also work on this uh, legislation. Um, Olen Paul Hobson energiapäästöstä, minäkin työstän tätä asiaa. Olen iloinen voidessani osoittaa herra Liiselle, että me nyt todellakin selvitämme tätä tukkisumaa, joka tässä on kertynyt. Jollakin tapaa viime kuukausi on ollut suorastaan ihmeellinen, koska pölynimurit ja tietokoneet saatiin selvitettyä viime kuun loppuun mennessä. Ja palaan vielä tähän pölynimuraiseen, niin kuin puheen, puheenjohtaja pyysi. Viime viikolla sen jälkeen, kun seitsemän vuotta oli työstetty asiaan, hyväksyimme vähimmäisnormit, jotka koskevat boilereita ja lämpöpattereita. Näiden avulla voidaan säästää 40-55 miljoonaa tonnia öljyekvivalenttia. Ja nyt olemme ryhtyneet tarkastelemaan veden lämmittämien vähimmäisnormeja. Tänään iltapäivällä, mikäli kaikki menee hyvin, hyvin saamme hyväksyttyä yhden asian vielä, eli tämän standby-vaatimukset, eli verkkojen standby-tekijät saadaan hoidettua kuntoon. Ja tässä otetaan BRAC-menettelyä. Tämä tar- ja tietystikin parlamentilta pyydetään hyväksyntää ja myöskin neuvostolta ennen kuin asia loppuun, loppujen lopuksi lyödään lukkoon internetmerkintäkysymys, jonka herra Liisa mainitsi. Tämäkin tullaan hoitamaan kuntoon, niin sähkömoottorit ja teollisuudessa moottorit ja sitten boilerilla, että sähkölämmittämien jälkeen otetaan huomioon myöskin että kiinteä polttoainetta käyttävien boilerien osalta. Lisäksi pitkään on jo keskusteltu toimista, jotka liittyvät grilleihin ja keittimiin ja tämän tyyppisiin, joten hyvin paljon asioita on vielä työn tämän vuoden aikana. Mitä tulee tietokoneiden merkintöihin, herra Potch? En ole tietoinen siitä, että Tsekin tasavalta on pohdiskellut tätä asiaa. Mielelläni tutustun tähän tietoon. Asetus, joka koskee tietokoneita, joka on jo hyväksytty, sen ohella ei ollut merkintäkysymys käsittelyssä on pelkästään miniminormit. Me käytämme tässä Yhdysvaltain Energy Star, energiatähtimerkintä järjestelmään tietokoneiden yhteydessä, joten meillä on edelleenkin vastuunamme varmistaa, että tämä toimii kunnolla, joten tämä ei suoraan liity kuitenkaan tähän lainsäädäntöpakettiin, jota olemme käsitelleet viime aikoina. Lopuksi puheenjohtajan huomio, joka liittyy pölynimureihin. Toden totta. On totta, että oli huolia, jotka tähän liittyivät. Ja meidän täytyy toimia pölynimureiden kohdalla, koska mikäli normeja ei ole, valmistajat sanovat, että energian käyttö on sama kuin tämä imuvoima, mutta näyttö osoittaa, että tämä ei pidä paikkaansa. On oltu huolia sen osalta, että meidän etuksemme mahdollistaisi sen, että pölyilmiöt, jotka eivät ole tehokkaita, mutta eivät myöskään käytä paljon energiaa, saisivat hyvän merkinnän. Tätä on käsitelty tässä ehdotuksessamme, joka nyt on teille esitetty, eli tämä merkintäehdotus. Tämä, on, liittyy, tämä tuli samaan aikaan siis, kun tämä ekologista merkintää, ekomerkintä koskeva asia 0,05-0,2 on tämä luokittelu, kun on kyse imutehosta pölymerenkohdalla, mutta nyt on otettu käyttöön tämä kielto, jota aiemmin haluttiin jo huonojen pölynimoiden kohdalle. Ja mikäli tällainen kone ei tällä hetkellä markkinoilla, niin tällainen ei myöskään pääse markkinoille jatkossa tulevaisuudessakaan. Toivottavasti kun te tutustutte tähän asetukseen, tai ITRE-valikunta tutustuu asetukseen, silloin me pitää halukkaita tunnustamaan sen, että tämä on askel oikeaan suuntaan. Uskoakseni että voisin antaa puheenvuoron Vera Michikerille, joka on ympäristöpääosastolta. voi vastata kysymyksiin, jotka liittyvät näihin hanoihin ja suihkuihin. Good afternoon. Kiitokset ja hyvää iltapäivää. Niin minä tahtoisin nyt puuttua näihin äh, täällä esitettyihin vettä käyttäviin tuotteisiin. Niin tässä siis äh, on kyse julkisesti saatavissa olevista tutkimuksista ja mahdollisuuksista säästää energiaa, mutta myös vettä. Ja nämä säästöt ovat huomattavia. Erityisesti kun ajattelemme energiaan säästöä, kyse on suurin piirtein 900 gigajoulesta per vuosi ja se vastaa vuoden 2010 kulutusta Romaniassa ja 54 voimalaa. Ja näin siis kyse on mahdollisuudesta energiansäästöihin vai ilman, vaikka tässä ei vielä kyse ollutkaan ekologisesta suunnittelumerkinnän käytöstä. Ja tämä ryhmä osoittaa neljästä 13 potentiaali, prosenttia potentiaalista kokonaiskotitalousvedenkulutuksesta Euroopassa, ja tämä on y- yksi tärkeimmistä tuoteryhmistä nimenomaan kotitalous vedenkulutuksen laskemiseksi. Ja haluaisin korostaa sitä, että Tämä tuoteryhmä on mukana työohjelmassa, mutta se ei tarkoita sitä, että on jo päätetty, että sille otetaan tällaiset eh, ekologisen suunnittelun vaatimuskeinot, vaan komissiossa me teemme lisää yksityiskohtaisempia tutkimuksia asiasta ja tutkailemme yksityiskohtaisemmin näitä säästömahdollisuuksia ja myös mietimme, mikä olisi tuo peruspolitiikan väline käytettävissämme. Ehkä kyse on ekosuunnitteluvaatimuksesta tai myös ekomerkinnästä, mutta kyse voi olla myös vapaaehtoisesta sopimuksesta teollisuuden piirissä. Joten se, mitä me nyt tässä aiomme seuraavien puolentoista vuoden ja kahden vuoden aikana tehdä. On tutkimus kuluttajan tyytyväisyydestä ja teknologisesta toteutettavuudesta. Tiedämme, että on olemassa teknisiä ratkaisuja ja kuluttajatutkimuksia on tehty ja tämän teknologian näiden laitteiden kesto yleensä on 50-20 vuoteen yleensä, joten tämä on hyvin kustannustehokasta, mutta nämä tutkimukset todella arvioivat kaikkia näitä kysymyksiä ja piirteitä ja sen, näiden tutkimusten jälkeen vasta komissio tekee ehdotuksensa politiikaksi, politiikaksi ja siihen sitten on toki neuvostolla ja parlamentilla sanansa sanottavana. Kiitokset. Kiitos äh, tästä ensimmäisestä kierroksesta ja nyt sitten Peter Liisellä on lisäkysymys. Niin, Ensin näihin äh, suihkupäihin ja vesihanoihin. Haluaisin todellakin vedota, että me mahdollisimman nopeasti saisimme niiden merkinnän aikaiseksi. Ja eikä mitään säätelyä. Minusta on tärkeää, että ensin annetaan tämän äh, merkinnän vaikuttaa. Nämä luvut, jotka te mainitsitte, toiseksi suurin vaikutus äh, ei vielä käsitellyistä tuotteista Minua kiinnostaisi myös se kokonaissuuruus, mikä teillä on tässä työsuunnitelmassa, ja mikä on sitten se tuote, jolla on se kaikkein suurin vaikutus, niin että voitaisiin hieman suhteuttaa tätä. Sitten vielä kysymys näistä vedenlämmittämistä. Kiitos tästä tiedosta, että olette vihdoinkin onnistuneet. Ja me tulemme tätä tarkkaan seuraamaan että näin monen vuoden jälkeen en lähtisi vetämään tätä takaisin, mutta haluaisin hieman enemmän selvityksiä. Jos tällä on niin suuri vaikutus, niin meidän pitäisi saada tietää, mitä komissio on tarkalleen ehdottanut ja miksi, ja mitä erilaisia argumentteja on siihen vaikuttanut. Tämä kiinnostaisi minua, mitä mitä tämä vaikuttaa kuluttajiin ja talouspuoleen, yrityspuoleen. Sitten nämä sähkömoottorit, kuulin teidän mainitsevan. Minä no, oletin, että mehän olemme tämän jo kattaneet ainakin osittain. Tämähän on se kaikkein suurin toimenpide näissä sähkömoottoreissa, mutta haluaisin tietää, mitä on jo säädelty ja mitä vielä pitää säädellä. Ja sitten vielä tällaista keitto, ähm, laitteet, grillit ynnä muut tällaiset kattilat. Mikä siinä on tilanne? Haluaisin vielä hieman täydentää. Minä olen suuri ekodesign-direktiivin ystävä, koska minä uskon, että siltä löytyy hyvin paljon äh, säästöpotentiaalia ja sitä kautta voidaan päästä tehokkaampaan yhteisöön. Mutta koko tämä teema, kun ajatellaan, kun kuulen sanan grilli, minä olin jo viime valikaudella tämän valiokunnan jäsen. Muistan, kun että tämä pitäisi hoitaa komitologian kautta. No, nyt muistaisin, että me olemme menossa Eurooppa-vaaleja kohtaan. Euroopan vaalien suuntaan, joten haluan, pyytäisin teitä vain miettimään ja myös komissiossakin muistamaan tämän, että tietyt äh, tällaiset äh, avainsanat äh, ja miettiä niiden kohdalla sitten kolme kertaa ennen kuin niitä, niistä lähdetään julkisesti puhumaan. Joskus voisi olla hieman offensiivisempia näissä keskusteluissa, esimerkiksi suihkupäissä. Eli millä tavalla tämäkin on, miten tästä on tiedotettu. Me tässä valmistelemme, mutta minusta on ihan järkevää, että me käytämme vähemmän vettä tai kuumaa vettä esimerkiksi. Minun alueellani raivostuttaa se, että ihmiset käyttävät liian vähän vettä, koska veden toimittajien pitää suihkuttaa puhtaasti, puhtaaksi nämä vesiputket kun vettä ei käytetä tarpeeksi. Ja sitten äh, ne on puhdistettava nämä putket niin, että juomavesi pysyy juotavana. Eli äh, kodeissa sitten äh, säästetään siis veden käytössä ja varsinkin kuuman veden käytössä, mikä on ihan hyvä asia. Joten kommunikointi on hyvin tärkeää. Mm, ja ajatellen vielä tätä herkkää vaihetta tässä tulevina kuukausina. Nyt annan vielä puheenvuoron komissiolle. Ehkä voin teille nyt uh, kertoa vähän meidän tutkimuksemme todellisista vaikutuksista ja sitten kollegani puhuvat näistä muista asioista. Eli meidän vaikutusten arviomme vesituotteisiin, kuten hanat ja suihkut on korkealla meidän prioriteettiluettelossamme, koska se on 885 kertaa korkeampi kuin 2013. Ja sitten 802 verrattuna vuoteen, betajoulia verrattuna vuoteen 2013 ja rakennukset 785 betajoulia per vuosi. Ja jos me sitten taas tutkailemme tätä ei prioriteettiluetteloa, esimerkiksi lämpöeristeet, se on tärkein, siinä on 1500 beta-joulea per vuosi 2013 ja nyt kollegani varmaankin voivat jakaa vielä täsmällisempää tietoa. On the... Kiitoksia. Herra Liiseesti kysymykseen, joka liittyy näihin kattiloihin ja keittimiin ja tämän tyyppisiin, jotka ovat tämän aloitteen alaisuudessa. Esitti kysymyksen, mikä koskee sähkömoottoreita. Tämä on pieni muutos vain, joten en tarkalleen tunne tämän yksityiskohteen, mutta vielä toimitan teille tämän tiedon. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että jotkut näistä ovat merkoisen merkittäviä seikkoja, ja ilomielin aina briefaamme valiokuntaa tai yksittäisiä valiokunnan jäseniä, mitä tällaista haluatte. Sitten tavaramyynti ulkopuolelta tavan oikeassa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Samanaikaisesti tässä on nyt kyseessä kaikkein eniten tunnustettu ja myönteisimmin, myönteisimmän vastaanoton saanut Euroopan lainsäädäntöaloite, kun esitetään kysymyksiä. Minulle esitetään kysymys, mitä minä teen, niin minä sanon, että minä olen se, joka pistää jakapin oviin näitä tarroja, energialuokittelutarroja kerrankin ihmiset ymmärtävät, mitä minä teen komission puolella. Tämä on hieno asia, joten merkintäpuoli on hyvin kansalaisten tietoisuus. Ihmiset ymmärtävät, että tämän kautta he saavat tietoa tuotteista, ja tätä meidän täytyy painottaa samalla, kun kielletään näitä teottomia tuotteita. Thank you. I would like to respond to the... Kiitos. Haluaisin myös vastata näihin kahteen kysymykseen, eli merkintöihin ja merkintää prioriteetteihin. Uskoisin, että meidän ei nyt tässä tule vielä ennakoida, mikä on paras mahdollinen tapa kohdella tuoteryhmää ja miten sitten saamme parhaat käytänteet. Meillä on e direktiivin täytäntöönpanosta kokemusta siitä, että me voimme ainoastaan näiden valmistelevien tutkimusten ja tulosten pohjalta voineet esittää kannanottomme. Näyttää siltä, että vahvin toimi on se, missä on sekoitus erilaisia sääntelymenettelyjä ja vähimmäissääntöjä. Jotkut kyse on implementointi joskus merkinnöistä, jotkut sitten puolestaan vapaaehtoisista teollisuuspohjaisesta sopimuksesta, joten meidän varmaan täytyy nyt tehdä näitä tutkimuksia tosiaankin ja sitten myöhemmin vasta päättää asioista tarkemmin tuloksiin pohjautuen. Ja sitten toiseksi minkälaisia vaikutuksia on veden käytön vähentämisellä kotitalouksissa ja myös näiden putkistojen ja muiden järjestelmien muokkaus. Me olemme toteuttaneet tästä tiettyjä tutkimuksia ja näyttää siltä, että vähäisempi kotitalousveden käyttö ei aiheuttaisi negatiivisia vaikutuksia viemäristöön. Ja me olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että tällainen, tässä ei kyse ole siitä, että hyvin usein kuuman veden käyttäminen näiden puhdistamiseen ei välttämättä ole paras mahdollinen, vaan kyse on nimenomaan siitä, että kuluttajien ei pitäisi maksaa vesimaksujen kautta viemäristön huollosta. Näin me haluamme itse asiassa käydä näitä asioita läpi tarkemmin vielä valmistelevissa tutkimuksissamme ja sitten lisätutkimustulosten pohjalta komissio pystyy tarjoamaan parhainta ratkaisua. Kiitos. No, Peter, lisätään ainakin seitsemäs puheenvuoropyyntö tänään jo. No, mutta kerrankin meillä on aikaa. Mulla on kysymys vielä Paul Hudsonille. Nämä kuuluisat ensimmäiset toimenpiteet, jotka kestivät seitsemän vuotta ja sitten boilereista – Haluaisin tietää tarkkaan, mitä komissio ehdottaa. Tässä puhuttiin tästä leimasta, palo, polttoarvo, merkintä ja kiskuttiin sitten vihreä, keltainen, punainen, A vai A+, mikä on kompromissi. Ja sitten puhuttiin tästä merkitsemisestä, johon tulisi siis näiden suurten valmistajien merkitseminen myös vai onko se tämä äh, niin, niin että, että äh, laitteiden asentaja voi huomioida kaiken. Ja sitten on vielä tämä ekodesign-osa, joka ei enää hyväksyisi epätaloudellista lämmittämistä. Eli mikä nyt sitten on se kompromissi, joka tämän seitsemän vuoden jälkeen saatiin aikaiseksi? Thank you. Oh, sorry, Chair. Ja. Anteeksi puheenjohtaja. No, minä olen vielä paikalla ja olen puheenjohtaja. Muita kysymyksiä ei ole. Vesi. Hanoissa se oli 158 000 betajoulea tämä säästöpotentiaaliko? Hanoissa. 158 000, vai kirjoitinko väärin? Die Kommission, wer möchte? 808. Ei se 885 oli tämä luku. Schon beeindruckend. Bitte, Herzen. Vaikuttavaa. Sorry, I catch you off, Chair. Um... Anteeksi, puheenjohtaja. Vastaus erää Liisen kysymykseen on se, että merkintöjä koskeva sääntely, joka koskee lämmittimiä, on vasta 12.15 eteenpäin A, A+, A++. Ja kysymys kuuluu, mennäänkö A plussaan eli, mutta kompromissi on nyt se meidän ehdotuksessamme siis, että A++ on mahdollinen, mutta vasta sitten, kun uuden tarkastelun on tehty. Ja kriittinen kysymys on se, että A on tietystikin paras suoritus, joka saadaan aikaan fossiilisilla polttoaineilla käyvillä polttimilla tai boilereilla yksin, tai sillä pitää olla lisäksi aurinkokennoja tai lämpöpumppu tai joku muu, jotta päästään korkeammalle. Nämä pysyvät edelleenkin vihreinä värikoodissa, ainakin siksi kunnes uuden tarkastelu on tehty ja on havaittu, onko riittävästi halpaa, tehokasta vaihtoehtoa riittävästi halpoja tehokkaita vaihtoehtoja niin, että voidaan mennä A3, A++. Tämä on se kompromissi, joka nyt saatiin aikaan. Sitten kysymys ja se, kuka tämän tarran liimaa laitteeseen, joko maahantuoja tai valmistaja, joka on vastuussa koko järjestelmästä, voi myydä tämän tällä tarralla varustettuna, taikka sitten asentaja voi asentaa tai laittaa tämän tarran laitteeseen, mikä asentaa useamman valmistajan laitteita ekologisesta suunnittelusta ja vähimmäisnormeista – toteaisin, että mitään merkittävää muutosta ei ole tehty sen ehdotuksen, joka tehtiin noin vuosi, noin vuosi sitten vähimmäisnormien osalta. Ensimmäinen standardien luokka saataan aikaan vuoden kuluttua, toinen kolmen vuoden ja kolmas viiden vuoden jälkeen ensimmäinen normin ryhmä. Merkittävin muutos, joka tehtiin näihin boilereihin keittimiin viime viikolla ja joka hiestoi myöskin vedenlämmittimiin, liittyy typpipäästöihin – tähän puututaan myöhemmin, mutta paljon tiukemmalla kädellä. Tämä muodostaa sen, että jäsenvaltiot, joilla on jo nyt omat tiukat kansalliset vaatimuksensa voimassa, voivat jatkaa näiden käyttää siksi, siksi kunnes päästään näihin ekologisiin tavoitteisiin. Ja sitten viiden vuodessa annetaan valmistele kolme vuotta aikaa kautta Euroopan varmistaa se, että jäsenvaltioissa, jos ei ole näitä tiukkoja sääntöjä, päästään kuitenkin noudattamaan sääntöjä. Ne ovat merkittävimmät muutokset, jotka tulevat tähän ehdotukseen, joka tulee teille pian käsittelyyn. Vielen Dank. Ich glaube damit... Kiitos. Nyt kaikkiin kysymyksiin on vastattu. Voin vaan sanoa, että jatkakaa näin jatkossakin. Jatkakaa eteenpäin tällä tiellä kohti tehokkaampaa Eurooppaa. Ja luvut puhuvat puolestaan, kun katsoo tätäkin lukua 885 beta joka mainittiin kun yksi voimala on 31 vasten 1000 megawattia, niin kyllähän nämä luvut ovat todella merkittäviä. Se oli sitä jo teoriassa, mutta nyt käytössä tämä nähdään se energia, jota ei käytetä, on parasta energiaa. Me olemme tehneet tässä hyvää lainsäädäntöä, mutta vielä varoittaisin, että varokaa hieman sitä, miten te kommunikoitte koska ihmiset eh, muuttuvat hieman eh, hermostuneemmaksi, kun Eurooppa-vaalit lähestyvät. Kiitän komissiota tästä selkeästä ja hyvästä esityksestä. Tämä oli meille eh, hyödyksi ja iloksi, avuksi. Kiitos. Seuraava esityslistan kohta, jossa on kysymys melusta. Ja tässä meillä on selvityksen esittely. Me olemme antaneet politiikkayksikölle tehtävän ympäristövaliokuntana sen vuoksi, että melua on tutkittu aika vähän, eikä sillä ole vielä suurta roolia ympäristöpolitiikassa, enemmänkin ehkäpä terveyspolitiikassa. Me olemme käsitelleet täällä moottori, autojen melua, mutta melua aiheuttaa junat, lentokoneet, autot, kaikki. Ja me valio, ympäristövaliokuntana ja terveysasioista, kansanterveystä vastaavana valiokuntana meidän on tärkeää käsitellä tätä asiaa ja lähteä katselemaan tätä hieman tieteellisemmältä pohjalta ja arvioida sitä siltä pohjalta. Joten Pyydän nyt tätä selvitystä. Kuka aloittaa? Olkaa hyvä. Thank you. And... Kiitoksia paljon ja hyvää iltapäivää kaikille. Aion esitellä teille nyt tulokset ja pääsiset ja johtopäätökset, jotka saimme aikaan tutkimuksesta, jonka Miljö teki Euroopan parlamentin pyynnöstä. Tarkoituksena on pohdiskella kaiken kattavaa melustrategiaa. Tutkimuksen laatijat olivat Monia, Monika Garinoni ja minä ja Catherine Kansleben. Teknistä apua saatiin myöskin tohtori Enna Möfiltä akateemiselta puolelta. Mistä sitten aion teille puhua? Mainitsen ensinnäkin melualtistuksen lähteitä. Lisäksi puhuin melun terveysvaikutuksista. Pohdin tulevaa EU-lainsäädäntökehystä myöskin, tarkastan sitä. Puhun myöskin lähdelainsäädännöstä ja viimeaikaisesta kehityksestä. Lopuksi puhun siitä lisäarvosta, jota voidaan saada, mikäli Euroopan unioni ryhtyy toimeen melun torjunnan aikaansaamiseksi. Melun lähteistä ensin altistuksen lähteistä. Pääasialliset lähteet ovat liikenteen puolella. Lisäksi rakennusteollisuus ja muu teollisuus, yhteisölliset lähteet, naapurit, baarit ja tämän tyyppiset sosiaali, taikka sosiaalien toiminta ja vapaa-ajan toiminta. Lisäksi tämän ohella on myöskin sisämelu. Otan liikenteestä ja asutuskeskuksista ja siellä esiintyvästä melusta. Tästä kaaviosta voitte havaita, teidät, jotka ende ympäristö melu-direktiivi sai raportoisen syklin aikana tutkimuksen kautta tietoonsa. Sinisellä tähän on merkitty niiden ihmisten määrä, jotka ovat altistuneet metelille – päivän aikaan tai illalla, silloin kun on kyse yli 55 desibelistä. Punaisella on merkitty ihmisten määrä, jotka ovat altistuneet eri melun lähteille, sen kun kyse liikenteestä öiseen aikaan. Silloin rajan on 50 desibeliä. Nämä ovat ne indikaattorit, jotka otimme mukaan tähän ympäristömeteliä koskevaan direktiiviin. Tämä osoittaa, että pääasiallinen melun lähde kaupunkialueella asuskeskuksissa sekä päivään päiväsaikaan että yöllä on tieliikenteen meteli. 56 miljoonaa ihmistä on altistunut yli 55 desibelille päiväsaikaan. Tämä on tutkimuksen tulos. Euroopan ympäristövirasto vuonna 2008 totesi omassa raportissaan, että 55 prosenttia ihmisistä, jotka asuvat kaupunkialueilla, altistuvat tieliikenteen metille silloin, kun on kyse yli 55 desibelistä. Toisaalta rautatiet ja lentokentät aiheuttavat paljon vähemmän meteliä, meluhaittoja ja teollisuus vielä vähemmän. Ja mitä lentokenttiin tulee, lentoliikenteen melu on ihmisten mielestä kuitenkin ärsyttävämpää, vaikkakin niiden ihmisten määrä, jotka altistuvat lentoliikenteen aiheuttamalle metelille, on paljon pienempi. Lentoliikenteen meteliä pidetään kuitenkin ärsyttävämpänä, ja siksi sillä on poli- poliittisesti korkeampi profiili. Nämä ovat vertailulukuja asutuskeskusten ulkopuolelta, kaupunkialueiden ulkopuolelta. Tällä havaitaan, että pääasiallinen minun lähde ovat suuret tiet. Siirtyäkseni hieman eteenpäin terveysvaikutuksiin, joita mieltu melualtistumat aiheuttavat. Tärkein terveyshaitta on är, ärtymys. Tässä on joitakin maailman terveysjärjestön aikansaamia lukuja vuotta 2011, kun tarkastellaan metelin aiheuttamaa terveyshaittaa. WHO on käyttänyt tässä referenssi- tai viitemetodologia ja laskenut tämän, kuinka paljon tästä syntyy, kuinka paljon elinvuosia, terveitä elinvuosia menetetään melualtistumisen vuoksi. Tämän DALI-menetelmä on tässä käytössä. Äärettömyys on kaikkein suuren tekijä. Tai pikemminkin uni, vaikeudet ovat suurin haittatekijä, tämä on vihreä merkitty. Ja toinen, toiseksi suurin ongelma on ärtymys. Pienempi määrä ihmisiä katsoo, että muita terveyshaittoja syntyy melusta. Haavoittavaiset ryhmät tässä tulevat kyseeseen. Lapset esimerkiksi kärsivät kognitiivisista vaikeuksista metelen vuoksi jo vanhat ihmiset ja ihmiset, joilla on jo muuten haavoittuvainen tilanne heidän terveydentilansa vuoksi, saattavat saada jopa sydänsairauksia metelin vuoksi. Sama asiakirja, että on tutkimus vuodelta 2011, niin ikään katsoo, että Länsi-Euroopassa yksi ihminen kolmesta ärsyntyy päivän aikana ympäristön aiheuttaman metelin vuoksi. Yksi viidestä kärsii unihäiriöstä öiseen aikaan. Ja kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa miljoonaa tai 1,6 miljoonaa tervettä elinvuotta joka vuosi Euroopassa, Länsi-Euroopassa, ja tämä aiheutuu lähinnä liikenteen metelistä. Näin monta tervettä elinvuotta menetetään. Sitten kuinka julkinen puoli suhtautuu meteliin. Vuoden 2010 europarometrin tutkimus havaitsi, että 44 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että meteli vaikuttaa ihmisten terveyteen hyvinkin merkittävällä tavalla. WHOn tutkimuksesta havaitaan, että äänisaaste on merkittävä ympäristöön liittyvä ja kansanterveyttä haittaava haittatekijä, toiseksi suurin ilman pilantumisen lisäksi. EU-nykyinen lainsäädäntökehys pitää sisällään direktiivin 2249, joka koskee ympäristömelua. Lisäksi meillä on lainsäädäntö, joka koskee melun aiheuttajia, kuten esimerkiksi moottorajaneuvoja, rautateitä, lentoliikennettä, ulkona käytettäviä työkoneita, huviveneitä sekä kodin koneita. Näiden lainsäädäntöaloitteiden pitäisi olla toisiaan täydentäviä niin, että melun lähteitä koskeva sääntely pitäisi ottaa saman yhteyteen kuin ympäristön ympäristömeludirektiivin. Häntä pitäisi tarkastella rinta rinnan. Kun tarkastellaan ympäristömeteliä koskevia tai melua koskevia direktiiviä, vuonna 2011 komissio laati kertomuksen, joka koskee tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja mitä tällä välillä on saatu aikaan, mitä tuloksia on saatu aikaan? Nyt on ryhdytty erittäin kunnianhimoiseen tietojen keräämiseen ja raportointiin. Ensimmäinen strateginen meru, kartoitus ja toimintasuunnitelmakierros on nyt saatu päätökseen. Toinen toimintakierros, joka koskee melukartoitusta, on määrä luovuttaa 2000, oli määrä luovuttaa 2012 joulukuussa, mutta kuitenkin vain 30 prosenttia kartoista on toistaiseksi vasta saatu nyt on saatu lisätty ihmisten tietoisuutta meluhaitoista sekä tavallisten ihmisten keskuudessa että virkamiesten piirissä, jotka työstävät näitä asioita, joten melu on saanut merkittävämmän aseman ja korkeamman profiilin ja poliittista tahtoa on löytynyt ongelman ratkaisemiseksi. Joissakin jäsenvaltioissa on ryhty myöskin vertaamaan parhaita käytänteitä. Kun tarkastellaan kaikkien näiden toimien tehokkuutta, direktiivin tehokkuutta, vaikuttavuutta, hyvin vähän edistystä on saatu kuitenkin, kun tarkastellaan kaikkien niitä ihmisiä, jotka tänäkin päivänä kärsivät metelistä. Lisäksi viiveitä on esiintynyt täytäntöönpanossa karttojen ja toimintasuunnitelmien laatu on ollut surkea joissakin tapauksissa epäjohdonmukaisuutta on ollut myöskin kartoitusmetodologiassa, koska isänvaltiot ovat voineet käyttää erilaisia metodeja karttojen tekemiseen. Tarkoittaa sitä, että karttojen vertailukelpoisuus ei ole asianmukaista jäsenvaltioiden kesken. Niitä ei voida vertailla. Lisäksi hyvin paljon hämmennystä on liittynyt joihinkin vaatimuksiin. Kaikesta huolimatta, kun tarkastellaan viimeaikaista edistystä, olemme onnistuneet hyväksymään yhteisen, yhteistä metodologiaa koskevan säännöstön Knossos EUn, joka tulee liitteeseen kaksi taikka tämä liittyy liitteen kaksi uuden tarkastelun. Euroopan ympäristövirasto on ryhtynyt myöskin raportointiverkostojärjestelmän käyttöön. Lisäksi on annettu ohjeistusta myöskin kartoituksen laatimiseen. Parannusta, parannuksen varaan vielä. Toimintasuunnitelmien osalta tarvitaan enemmän ohjeistusta. Lisäksi Tällä hetkellä on vielä pakollista pistää täytäntöön toimintasuunnitelmia, vaikkakin tämä on hieman hankalaa, koska tässä herää kysymys, miten, miten pistetään Miten voidaan täytäntöpano toteuttaa ilman, että mitään yhteisiä tavoitteita tai raja-arvoja? Miten voidaan tarkastella, onko täytäntöpano toteutunut vai ei? Yksi suuria kysymyksiä, joka liittyy tämän direktiivin soveltamiseen, parantamiseen, on kysymys, joka liittyy raja-arvoihin. Pitäisikö ottaa raja-arvoja tai tavoitearvoja tähän lainsäädäntöön mukaan, sellaisia, jotka laukaisevat tietyt toimet. Tekniset asiantuntijat ovat tarkastelleet sitä, että pitkän aikavälin tavoitteena pitäisi olla rajarvon asettaminen mukaan lainsäädäntöön. Joitakin argumentteja on, jotka puhuvat tätä vastaan. Toissijaisuusperiaate esimerkiksi. Katsotaan, että jäsenvaltiot voivat itse päättää siitä, minkälainen melun taso on sallittua kulttuuri taustaa silmällä pitäen. Ja mikäli tarkastellaan sitä, että tähän otettaisiin huomioon se yleisön huoli, joka puhuu puolestaan, rajarvojen puolestaan, niin tämän lisäksi meillä on tämä kysymys, joka liittyy melokarttoihin. Ovatko nämä melokartat vertakelpoisia? Tämä on hankala. Mikäli on raja-arvot, niin miten niitä pistetään sitten täytäntöön, mikäli on erityyppisiä melukarttoja ja erityyppisiä tuloksia eri tutkimuksista. Kun tarkastellaan menetelmiä, näiden väliset erot tiedetään, joten voi hyvinkin olla mahdollista mukauttaa rajarvoja sen mukaan, mitä laskentamenetelmää kussakin jäsenvaltiossa on käytetty. Lisäksi seuraava karttajoukko perustuu yhteiseen meteorologian Knossos EU, joten vuonna 2017 voidaankin ryhtyä vertailemaan näitä menokarttoja hyvinkin vankalta pohjalta. Mitä näihin kynnysarvoihin tulee, Nämä olisivat äh, siis kynnysarvoja, jotka johtavat tiettyihin toimiin, laukaisevat tietyt toimet, joten toimiin pitäisi olla silloin pakollisia. Ja esimerkiksi kaupunkialueilla, siellä missä meteliä paljon on, tai hotspoteissa pitäisi silloin ryhtyä pakostakin toimiin. Ja poliittisesti olisi ehkä hyväksyttävämpää ja teknisesti vähemmän haastavaa toimia tällä tavalla pikemmin kuin rajarven kautta, mutta kuinka sitten pistettäisiin täytäntöön näitä pakkotoimia ja minkä tyyppisiin toimiin silloin pitäisi ryhtyä. Olisitko että sinänsä pakollisia? Silloin tästä tulee hieman hankalaa ja ehkä on parempi, että sinun jonkinlainen työkalupakki. Sieltä voisi valita soveliat toimeet. Mitä tavoitearvoihin tulee? Nämä olisivat tällaisia pehmeitä tavoitteita, ei sitovia tavoitteita. Nämä on poliittisesti helpompi niellä, mutta näillä on kuitenkin pienempi vaikutus. Ja kun puhutaan erinäisistä arvoista, mistä tahansa arvoista, ja direktiivistä. Viranakommenttimme on sen, että tässä pitäisi ottaa vahva, luoda vahva yhteys melun aiheuttajaa melun aiheuttajia koskeviin direktiiveihin ja paikallisviranomaisten ja veronmaksajien rooli tässä täytyy muistaa, koska mikäli ei ole melun lähteitä koskevaa vahvaa lainsäädäntöä, tarvitaan tällaisia raja-arvoja ja myöskin melujen, melun vähennystoimia kuten esimerkiksi näitä äänivalleja tai muutoksia liikenteeseen kaupunkialueilla. Tämä on vastoin ai, saastuttaja maksaa periaatetta, koska silloin veromaksaja joutuisi maksamaan lisäksi lievennystoimet ovat vähemmän kustannustehokkaita, joita jokaista euroa kohti saataisiin vähemmän hyötyä aikaan, kun tarkastellaan desibelimäärää ja sitä, kuinka paljon meteli vähenee Joten mikäli tätä käyttöön raja-arvot, raja-arvot laukaisevat arvot tai tar- tavoitearvot tähän lainsäädäntöön, niin silloin paikallisviranomaiset eivät voisi silloin päästä näihin rajarvoihin ilman kustannuksia, joten tästä syntyisi hyvin kielteinen tilanne, joten me olemme tulleet sen johtopäätökseen, että nykyisessä ilmapiirissä ei ole realistista ottaa käyttöön raja-arvoja tähän END-direktiiviin, ympäristö koskevan direktiiviin. Siirtyäkseni nyt lyhyesti vielä eteenpäin tähän pohjalainsäädäntöön. Meidän kertomuksessamme, joka tuli marraskuussa 2012, katsoimme, että tieliikenteen meteliin pitäisi puuttua. Melun vähentäminen on kaikkein paras lähestymistapa silloin, kun pyritään vähentämään tieliikenteen meteliä. Katsoimme, että tarvitsemme tiukemmat ja kunnianhimoisemmat tavoitteet. Mitä tulee puolestaan komission ehdotukseen vuodelta 2011 856, silloin kun on kyse moottorianeven annettavasta metelistä. Siinä tarkoituksena on vähentää meteliä kolmessa vaiheessa. Meidän arviamme tuosta ehdotuksesta on se, että tämä ei ole kovinkaan kunnianhimoinen ei myöskään tekniseltä kannalta. Se ei ole riittävän kunnianhimoinen, eikä se palvele tarkoitustaan. Ei sen avulla voida merkittävällä tavalla parantaa tätä pohjalainsäädäntöä. Lisäksi kannattaa pistää merkille, että kun otetaan huomioon muutokset testausmenetelmissä, kun siirrytään menetelmästä A menetelmään B, menetelmä B ottaa paremmin huomioon tiliikenteen olosuhteet, kun meteliä mitataan ja mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä. Mä tarkoitan sitä menetelmä B, ja kun tarkoittaa sitä, että että ajoneuvon aiheuttama desibelilukema onkin kaksi desibeliä pienempi kuin meritelmä A-käyttäen. Olemme tarkastelleet komission ehdotusta ja ensimmäisen käsittelyn aikaan saamaa tulosta. Sen pitäisi oikeastaan lisätä kaksi desibeliä näihin lukuihin näiden muutosten vuoksi, jotka on tehty testausmenetelmiin. Tämä tarkoittaa sitä, että muuten tämä lainsäädäntö on paljon vähemmän tiukka. Toinen seikka, joka liittyy testaamiseen, on se, että menetelmässä ei määritellä käytettäviä renkaita. Tämä tarkoittaa, että auton valmistajat voivat käyttää äärimmäisen hiljaisia renkaita vähentääkseen meteliä, mutta käytännössä tämän tyyppisillä renkailla on hyvin vähän kuitenkaan kysyntää markkinoilla. Ja mitä komissioidotuksen muutenkin tulee? On tehty tutkimus, joka julkaistiin vuonna 2012. Saksan liitotasavallan ympäristöviraston tutkimuksesta havaittiin, että melun vähennyspotentiaali komission ehdotuksen pohjalta 20 vuoden aikasäteellä on se, että 1,6 desibeliä saadaan vähennettyä meteliä 20 vuodessa. Mikä halutaan nähdä tämä asia oikeassa yhteydessään, ihminen pystyy havaitsemaan melun met- vähenemisen vain, jos väheneminen on vähemmän kuin kaksi desibeliä, enemmän kuin kaksi desibeliä. Joten tämä on melkoisen rankka tuomio tälle koko komission ehdotukselle. Sitten kun tarkastellaan ensimmäisessä käsittelyssä saatua tulosta, silloinhan tämä ehdotus heikkeni entisestäänkin. Nykyiset raja-arvot laskettiin 81 desi, nostettiin 89 desibelin raskaiden ajoneuvojen suhteen lisäksi. Menetelmän vuoksi pitäisi lisätä tähän vielä kaksi desibeliä, joten tämä pitäisi olla vielä korkeampi. Ja sitten otettiin urheiluautot uutena luokkana mukaan. Tässä palvellaan pelkästään eliitin etua. Urheiluautot ovat kuitenkin pieni prosenttiosuus tieliikenteen ajoneuvoista kuitenkin. Niillä on suhteeton, kohtuuton vaikutus, kun tarkastellaan ympäristöä melua. Lisäksi on koko joukko toimia. Esimerkiksi se, että on ehdotettu yhteyttä näiden äh, tieliikenteen pinnoitteiden tai teiden pinnoitteiden uusimisen ja melukartoituksen välille. Lisäksi asut vastuuton on myöskin sillä ihmisiä, joka ostaa ajoneuvon. Tätä on lykätty kuudella vuodella tätä ehdotusta. Ja miten kokonaisarviomme tästä viimeaikaisesta kehityskulusta on se, että nyt teknisesti ei olla riittävän kunnianhimoisia, eikä tällä päästä riittävän paljon eteenpäin, koska täytäntöönpanokin on puutteellista. Sitten meidän johtopäätöksiimme. Kun tarkastelemme lisäarvoa, jota eu lisätoimilla voisi olla ympäristömelun osalta, tekniseltä kannalta, kuten totesin, lähde melun lähteisiin puuttuminen on kustannustehokkain menetelmä, mutta käytännössä tarvitaan erilaisten poliitikkojen yhdistelmää. Meidän täytyy vähentää melun lähteiden aiheuttama meteliä, mutta myöskin melun vastaanottajan puolella, melusta kärsivien ihmisten puolella vaikutuksia. Meillä täytyy olla vahva lainsäädäntö, joka koskee melun lähteitä. Tavoitteisiin ei tässä kuitenkaan päästä. Liikaa tässä keskitytään päässä melun vähentämiseen ja kustannukset kantaa veronmaksaja eikä saastuttaja tai teollisuus. Olemme asettaneet tämän suuntauksen rinnakkain europarametritutkimuksen tutkimuksen kanssa. Sen mukaan 44 prosenttia ihmisistä katsoo, että meteli on merkittävä terveyttä heikentävä tekijä. Tämä on melkoinen ristiriita. Meillä on yhä enemmän näyttöä myöskin WHO-tutkimuksista, jotka koskevat terveysvaikutuksia, jotka koituvat melusta. Kiitoksia. Frau Ganzleben, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, stellvertretend bei Ihnen. Kiitos, kiitokset teille ja kiitos kollegoille myös, että me olemme tämän tilanneet. Minusta on todella ikävää ja sääli, että monet kollegat eivät voineet olla paikalla, koska tälle olisi ollut, tämä olisi ollut hyvä. Tässä saimme oikein todella hyvän kuvan siitä, mistä oikein on kysymys. Eli ei tässä nyt ole kysymys pelkästään vain vähäistä melusta, vaan siitä, että se vaikuttaa terveyteen ja myös kuntiin, koska on erittäin tärkeää myös puuttua tämän melun lähteeseen, eikä ainoastaan lähteä rakentelemaan esimerkiksi meluvalleja, koska verorahoistahan ne maksetaan. Joten haluaisin kiittää vielä kerran. Ehkä me saamme tämän tutkimuksen vielä muilla kielillä, koska tämä on hyvä, koska ei näitä tutkimuksia liikaa ole. Sen huomasin esimerkiksi liuskekaasututkimuksen tutkimuksen yhteydessä aloitteet Ruots- Saksassa käynnistettiin nimenomaan käännetyillä politiikkaosaston politiikkayksikön tutkimuksilla. Ro Hymner on pyytänyt puheenvuoroa. Meitä on siis kaksi enää jäljellä. Kiitokset. Niin, olen vähän hämmästynyt siitä, että täällä on niin vähän ketään kollegoita paikalla. Tiedämmehän että paljon melua syntyy juuri niillä alueilla, joilla kaikki meistä asuvat. Ja haluaisin kiinnittää huomiota muutamiin tässä esitettyihin kohtiin, eli melun vähentäminen heti alkulähteillään. Tässähän on kyse uusista innovaatioista ja sitä me vahvasti tuemme siis innovaatioita. Meidän täytyy toimia kekseliästi vähentääksemme melua heti alku mm, metreiltään. Tässä on olemassa tietysti ratkaisuja, joita voidaan löytää moniin ongelmiin sekä hallinnollisin toimin että muin perustein ja keinoin. Tien pinta on oikein tärkeä kysymys, kun rakennetaan uusia maanteita ja kun rautateitä rakennetaan, niin täytyisi käyttää parhainta teknologiaa ja parhainta materiaaleja, sillä silloin voidaan parantaa tilannetta. Onhan kaikki materiaali kehittynyt paremmaksi kuin 20-30 vuotta sitten. Eli näitä pinnoitteita täytyy tosiaankin miettiä uudelleen, eli uusia materiaaleja täytyy pyrkiä käyttämään, jotta saamme kulkuväylät hiljaisemmiksi. Sitten me voimme tietysti muita keinoja ja tuloksia käyttää hyväksemme. Minä olen seurannut liikennettä eri kaupungeissa ja suuria säästöjä voitaisiin tällä vihreällä aallolla tuottaa, ei sillä, että kaikkien autojen ei tarvitsisi pysähtyä joka sadas metri, kun saataisiin liikenne kulkemaan vähän joustavammin. Eli mm, tässä voitaisiin ajatella näitä liikkeen, kaupunki, linja-autoja esimerkiksi, joiden täytyy jatkuvasti pysähtyä ja niiden perässä sitten taas muut ajoneuvot joutuvat pysähtymään. Jos ei tarvitsisi pysähtyä niin usein kaiken liikenteen, niin myös, myös pakokausupäästöt olisivat pienemmät. Ehkä meidän täytyisi myös pohtia niitä teitä, jotka herättävät valtavaa melua Esimerkiksi jos ajattelemme näitä vanhoja raitioon, ra, ajon neuvoja, samoin kuin näitä sähköbusseja, ne saattaisivat kulkea paljon hitaammin, hi, hiljaisemminkin Muistamme ne varmasti kaikki vielä menneisyydestä, joten näitä voitaisiin harkita kaupunkien keskustoissa käytettäviksi. Olen ymmärtänyt, että Sveitsissä varsinkin näitä on otettu käyttöön taas uudelleen, joten eikö tätä voitaisi ajatella myös muissa kaupungeissa tällä mantereella. Puhutaan aina toki toissijaisuusperiaatteesta. Ehkä voisimme edes suuntaviivoja ja suosituksia ja ehdotuksia esittää. Hyvin monissa maissa on olla niin innokkaasti keksityt, keskitytty uusiin ajatuksiin, että on unohdettu jo tyystin, että meillä on ollut menneisyydessäkin hyviä ratkaisuja jo käytössä monissa paikoissa. Nämä jo, sähköllä kulkevat johdinautot esimerkiksi, joista juuri puhuin. Eh, niitä voisi käyttää. Eli miksi me kiinnitämme huomi- niin paljon huomiota esimerkiksi urheiluautoihin? Onhan niiden määrä kuitenkin hyvin vähäinen. Ja kaupungin keskustassa niiden, vä- niiden määrä on vähäinen ja urheiluautotkin joutuvat kaupungin keskustassa kuitenkin kulkemaan yhtä hitaasti kuin kaikki muutkin autot. Eli eivät ne varsinaisesti asutuskeskuksissa niin suurta melua aiheuta. Pikemminkin tässä tässä nyt puhutaan juuri nimenomaan melusta, joka häiritsee ihmisiä siellä, missä he asuvat ja missä he tekevät töitä. Eli nimenomaan asutuskeskusten melusta on nyt kyse. Meidän täytyy myös pyrkiä ymmärtämään, että pelkästään äänivallit ja tiepinnoitteet eivät ole ainoat ratkaisut ja parhaat välttämättä. Totta kai ne auttavat eh, ihmisiä jotka asuvat juuri asutuskeskuksissa. Mutta meidän täytyy muistaa, että nämä äänivallitkin suojaavat vain tiettyihin kerroksiin asti. Sitten on korkeampia rakennuksia, joiden yli tuo ääni pääsee. Meidän täytyisi myös käyttää puita ja muita viheralueita kaupungeissamme näiden teknisten rakennelmien sijaan. Eihän kaupungeissa ole niin kovin paljon vihreitä viheralueita, joten meidän täytyisi ottaa uudelleen näitä viheralueita käyttöön ja hyvin monia erilaisia kasvilajikkeita ja kestäviä kasvilajikkeita voitaisiin käyttää. Ne olisivat tällainen luonnollinen suojakeino melulta. Muss nicht unbedingt schlecht sein. No ei niin, vanhat keinot ei välttämättä mitään huonoja asioita ole, mitä tulee esimerkiksi näihin äh, sähköbusseihin ja muuhun. Sähköautot ovat, äh, ajoneuvot ovat luonnollisesti paljon hiljaisempia kuin bensalla tai diiselillä käyvät ajoneuvot. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Ai, olkaa hyvä. Äh, <clears throat> thank you, Mr. Chair, if I may. in Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, jos kun puhun nimenomaan lentokoneiden aiheuttamasta melusta. Te sanoitte, että se on poliittisesti aika arka kysymys usein. Ja voin tämän vain vahvistaa ja tiedän, mistä puhun. Olen vuosikausia ollut jäsen Flanderin parlamentissa Belgiassa ja keskustelut siellä ovat vieläkin aika kiihkeitä tässä meillä on tila, sellainen tilanne, tai meillä on vieläkin sellainen tilanne, jossa Brysselin lentokenttä on Flanderin puolella, mutta hyvin lähellä pääkaupunki Brysseliä. Ja politiikka liittyen ääni melunormeihin on alueellistettu. Minä kannatan tiettyjen toimivaltuuksien alueellistamista, mutta tässä tapauksessa se on hieman absurdia sen vuoksi, että me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa melunormit Brysselissä, jossa on 19 kuntaa, melunormit ovat hyvin matalat. Ja sitten taas äh, Flanderin puolella, jossa lentokenttä sijaitsee, nämä melunormit ovat äh, paljon korkeammat. Ja välillä lentokoneet äh, ovat joutuneet Eh, keskittämään eh, liikenteensä tiettyille reiteille niin, että ne välttävät eh, Brysseliä ja joutuvat kiertämään, koneet joutuvat kiertämään, tekemään suuren kiekan Brysselin ympäri. Ja silloin tietyt ihmiset saavat paljon suuremman melukuormituksen, joka johtaa huonompiin elinolosuhteisiin. Tiedän, että tämä on toiveajattelua, mutta minusta tämä pitäisi hoitaa Euroopan tasolla. Sen vuoksi, että ihmisten terveys, missä ikinä he asuvat tai mitä ikinä kieltä he puhuvat, niin eh, ihmisillä on kuitenkin terveyden suhteen ihan samat riskit. Joten sen vuoksi minusta tämä on asia, joka pitäisi voida hoitaa Euroopan tasolla. Kiitos. Ehkä meidän pitäisi ottaa Brysselin normit käyttöön sitten koko ongelma on ratkaistu ja sillä selvä. No niin, kiitokset. Kiitokset niille, jotka tämän tutkimuksen ovat tehneet ja me katsomme, mille kielille se vielä mahdollisesti voitaisiin kääntää koska uskon, että suuri yleisö voisi saada paljon iloa tästä työstä, tutkimuksesta. Sitten seuraava kohta. Vuokraus. Tässä meillä on myös tutkimus, jonka herra tohtori Philippe Scheppelmann Wuppertalin instituutista meille esittelee. Olkaa hyvä. Jos te olette valmis, niin voitte aloittaa heti. Uh, the idea of selling goods. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tuotteiden myyminen on vähän vanhanaikaista tuotteiden toimiminen on paljon tärkeämpää kuin niiden omistaminen, mukavat istuimet, kuljetusvälineet ja sen sellaiset ovat kaikista tärkeämpiä, eli e, kukaan ei ole niin kiinnostunut omistamaan sen enempää näitä kaikkia laitteita, vaan haluaa käyttää tuon laitteen palveluita pikemminkin. Me olemme siksi tutkailleet tätä vuokraus mahdollisuutta. Se, on, se luo tällaisen uuden suhteen tuottajien ja kuluttajien välille, eli se luo enemmän palveluihin suuntautuneita liike-elämän muotoja ja erilaisen vastuun tuotteesta. Eli tässä omaisuuden, rake, omistuksen rakenne muuttuu ja myös saadaan pitkitettyä tuotteen elämää ja optimoitua sen käyttöä ja myös edistettyä kierrätystä. Ja siksi tämä on hyvin merkittävää luonnonvaroja järkevästi käyttävälle Euroopalle. Ja tässä tavoitteena on juuri kohdata kuluttajan tarpeet mahdollisimman hyvällä tavalla, ei myydä tuotteita. Ja tämä, tässä on kyse bisnesmallista ja kuluttajasta, jossa halutaan käyttää tuotteita ja palveluita paljon paremmin. Ja näin tämä vuok mahdollisuus tulee todelliseksi. Tämä on tuo meidän visiomme ja meiltä pyydettiin eh, kertomaan vähän näitä eh, palvelumahdollisuuksia ja niiden etuja ja haittoja. Me olemme tässä puhumassa kolmesta eri tuote- ja palvelujärjestelmästä, eli nämä tuotesuuntautuneet järjestelmät esimerkiksi kun kuluttaja ostaa tuotteen ja omistaa sen, mutta sitten saa oston jälkeen erilaisia palveluita, huolto- ja korjauspalveluita ja sen sellaisia. Esimerkiksi ostaa pesukoneen ja, tai jonkun kopiokoneen ja toimistoonsa ja sitten tuo tuotteen myynyt yritys huoltaa laitetta koko laitteen elin iän ajan. Ja toinen tyyppi on sitten käyttäjälähtöinen lähestymistapa, eli kuluttaja käyttää tuotetta ja siinä on erilaisia maksumahdollisuuksia ja muita sellaisia, eli valmistaja omistaa tuotteen edelleenkin tästä esimerkkinä kopiokone tai pesukone. Eli tätä laitetta ei myydä kuluttajalle, mutta se vuokrataan kuluttajalle ja tietyn ajan päästä saa uuden laitteen maksamatta tuosta laitteesta. Ja kolmas eh, strategia on sitten puolestaan tulos suuntautuneet, eli tuote myydään esimerkiksi eh, markkino, paperin kopioiminen tai joku ja puhdistaminen tai muu tällainen, eli tässä tuo valmistaja omistaa tuon tuotteen edelleenkin ja saa ainoastaan palvelun eli puhtaat vaatteet tai kopioidut paperit. Ja mm, tässä tuo kohde siirtyy tuotteesta palveluun ja mitä enemmän näin käy, niin sitä todennäköisempää on, että tämä on sosiaalisesti ja ympäristön kannalta ja myös taloudellisesti myönteistä. Ja, ja tätä on otettu, tämä on otettu käyttöön pitkältikin monilla markkinasektoreilla ja varsinkin business-to-business-puolella. Ja tässä on hyvin tietty joukko bisneselämän, liike-elämän esimerkkejä, jotka osoittavat, että tällaiset vuokrausjärjestelmät voisivat vielä enemmän palvella yritystä, yrityksiä ja yhteiskuntaa. Tässä on tiettyjä esteitä, joita olemme identifioineet, ja tämä tietysti liittyy siitä, minkälaisesta yhdistelmästä on kyse ja mistä markkina-alasta on kyse Eli tämä nyt liittyy paljon siihen, onko kyse business to business kysymyksestä tai, tai business äh, ja kuluttajasuhteesta tai kuluttaja-kuluttajasuhteesta. Jos ajattelemme tätä äh, perinteistä vuokrausjärjestelmää, niin se on äh, tavanomainen liike-elämän malli yhteiskunnassamme ja monet teistä tuntevatkin sen. Ja sitten kun mennään tästä pidemmälle, näissä leasing-yrityksistämme, niin niitä niistä on doku, asiakirjoja olemassa ja niin tutkimukset osoittavat hyvinkin menestyksekkäitä esimerkkejä. Ja hyvin suuri joukko esimerkkejä onkin esiteltynä tässä meidän tutkimuksessamme. Kuitenkin nyt sitten puuttuisin tähän täytäntöönpanoon ja taloudelliseen ja ekologiseen vaikutukseen, erityisestikin makrotaloudelliseen tasoon, niin näitä tuloksia meillä ei juurikaan vielä ole. Nyt nämä tapauskohtaiset tutkimukset, joita olemme esittäneet, osoittavat, anekdoottimaisesti, että jotkut konseptit tarjoavat luonnonvarojen ja muiden voimavarojen parempaa käyttöä ja hyödyntää liike-elämää Euroopassa yleensäkin muutenkin, mutta tutkimukset eivät osoita sitä, että kaikki tuotepalvelujärjestelmiin perustuvat järjestelmät ovat taloudellisesti tai ekologisesti menestyksekkäitä tai hyviä. Kuitenkin voidaan havaita seuraavat suuntaukset näissä. Tämä ajatus on tietysti vielä uusi, mutta tämä liikeidea nä- ja tämä liikeidea näyttää olen olevan vastaanotettu vain aika rajallisessa vastaanottajajoukossa, ja niitä käytetään lähestulkoon vain tietyillä markkinasektoreilla, esimerkiksi kemikaalin e, kysymys, e, mattojen puhdistaminen, asiakirjojen hallinnointi, auton vuokraaminen ja niin poispäin. Ja sitten e, ja näyttää siltä, että B2B puolella ja on enemmän käyttöä kuin näissä muissa ryhmissä. Ja kun mietimme näitä vahvuuksia ja heikkouksia näissä, näissä vuokrausyrityksissä, niin tämä parhaimmat tulokset riippuvat tietysti itse sektorista ja tapauksesta ja eri tuotetyypeistä ja palvelutyypeistä. Ja tässä voidaan saada toki hyviä ympäristövaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia piene mikrotasolla, mutta makrotason talousvaikutukset, kuten sanoin, Euroopan laajuisella tasolla meiltä vielä puuttuvat. Ja näitä tämä saattaisi tuoda taloudellista ja ympäristön kannalta parempia tuloksia mutta on olemassa kuitenkin markkinavoimia, jotka estävät tuotteiden tarjoajia toimimasta. Ja nämä ongelmat täytyy pystyä ratkaisemaan, jotta saadaan aikaan näitä win-win-tilanteita. Tulokset ovat siis, kuten sanoin, mikrotasolla – valmiita. Ja me tarvitsemme sitten makrotason tutkimusta enemmän voidaksemme laatia paremmat suositukset myös politiikan tekijöille. Kuitenkin voimme sanoa, että tämän vuokrausjärjestelmän kaikkia hyödyttävää tulokset riippuvat eri tyypeistä ja me voimme suositella tiettyjä politiikan välineitä jotka tarjoaisivat positiivisen kehyksen erityisille tuoteryhmille, jotka hyötyvät ja tuottavat sitten näitä ympäristö- ja talousvaikutuksia. Jos mietimme tämän politiikan kustannuksia, sitä täytyy tietysti myös arvioida dynaamisesti ja ottaa tämä alkuperäisku, al, alkukustannukset huomioon ja myös muut vaikutukset, myös ja täytyy luoda palautemekanismi. Ja on myös muistettava, että nämä markkinapohjaiset välineet, välineet voivat johtaa meidät kestävään tuote- ja palvelujärjestelmään. Ne välineet, joita olemme suositelleet näissä olosuhteissa ja pitäen mielessä mainitsemani epävarmuustekijät, ovat tässä asiakirjassa ja niitä on paljonkin markkinapohjaiset välineet, sääntelypohjaiset välineet ja osallistavat välineet. En puhu niistä sen enempää yksityiskohtaisesti nyt ja voidaan tehdä se johtopäätös, että vuokraamisella on selkeät potentiaalit tällaiseen yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen, suoranaiseen vallankumoukseen, joka voisi viedä Euroopan lähemmäs luonnonvaroja ja muita voimavaroja paremmin käyttävää mm, järjestelmää ja luoda uusia teknologisia keksintöjä. Tässä pohjaudutaan Euroopan kilpailukyvyn kykyyn ja se, tämä voisi tuoda Euroopan kilpailukykyisemmäksi tulevaisuudessa, erityisesti kun ajattelemme raaka-aineiden tuontia Eurooppaan. Kuitenkin tässä saatetaan myös epäonnistua, jos markkinoidaan vääriä vuokrausmalleja, jotka tietysti sitten lisäisivät raaka-aineiden kulutusta ja energian kulutusta tässä vaaditaan uusia lähestymistapoja ja uutta tutkimusta ja teknologista arviointia ja uutta hallinnointia myös. Joten, ja meidän näin ollen siis täytyy parantaa tätä tutkimusta ja kehitystä tällä alalla kovastikin. Epävarmuudesta huolimatta Euroopan parlamentti voisi ottaa alustavat askeleet vuokraamisen suuntaan ja erityisesti tutkimuksen ja kehityksen suuntaan näissä kysymyksissä esimerkiksi ottamalla käyttöön tällaisen innovaatiokumppanuuden liike-elämän tutkijoiden ja politiikan toimijoiden välillä. Tällainen väline on olemassa ja näitä, tässä on vain ajan kysymys, milloin tällaista välinettä ryhdytään käyttämään ja muuttamaan tilannetta. Kiitoksia. Seppelman. Kiitokset, tohtori Seppelman. Minulla ei ole puheenvuoropyyntöjä. Minä Pidän tätä työtä hyvin onnistuneena. Se on eh, tien näyttäjänä. On ikävää, että ne, jotka, antoivat, jotka pyysivät tätä tutkimusta, eh, ovat jossain muualla. Heillä on muita sitoumuksia. Mutta siitä huolimatta tämä on hyvä tutkimustyömme pohjaksi. Sydämelliset kiitokset siitä ja kiitokset myös tästä esityksestä, jonka tähän olette niille kahdelle kollegalle, jotka täällä vielä joukossamme ovat. No, siitä huolimatta kiitokset ja näin me olemme käsitelleet tämän esityslistan kohtaan. Seuraava kokous 26. maaliskuuta ja kokous päättyy. Toivotan kaikille mukavaa iltaa.